tarve täytyy pelastaa. Ja me olemme myös vastuussa siitä, että me lähetä ihmisiä takaisin siihen sisällissotaan, josta he ovat juuri paenneet. Haluan lopuksi vielä puhua englanniksi me keskustelemme yksityiskohdista, me keskustelemme monista asioista, mutta meidän täytyisi olla yhtä mieltä siitä, että meidän eurooppalainen tiemme tarkoittaa ihmishenkien suojelemista. Kiitos. Paljon kiitoksia Identiteetti- demokratiaryhmän puolesta. Annalisa Tarrinno, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, te ehdotitte päätöslauselmaa, joka on ähm, ei mitään muuta kuin vasemmiston demagogiaa. Äh, te haluatte avata Euroopan ovet äh, aivan äh, valvomatta maahanmuutolle. Ja se, että kansalaisjärjestöjen annetaan toimia välimerellä aivan valvomatta niin, että niiden toiminta aina suljetaan pois maahanmuuttoa koskevan säädöstön soveltamisesta. Näistä syistä me olemme emme vain vastustamassa päätöslauselmaa, vaan esitämme myöskin vaihtoehtoisen päätöslauselman, joka palvelee kansalaistemme intressejä. Me haluamme parantaa tilannetta Afrikassa, ihmisten lähtömaissa. Meidän tulee toimia kolmansien maiden kanssa ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voisimme puuttua taloudellisen maahanmuuton juurisyihin. Me olemme kuulleet äh, puhuttavan vain malta jonka oli tarkoitus olla ratkaisu kaikkiin ongelmiin, josta nyt on tullut vain pilottihanke, hanke, jonka äh, valtion päämiehet ovat hylänneet, kuten me arvasimme. Jos tällaisin välinein Äh, Ursula von der Leyen haluaa puuttua maahanmuuttovirtoihin. Pelkäämme, että epäonnistuminen on edessä. Me olemme esittäneet tarkistuksia, jotta jäsenmaat voisivat yhä arvioida pelastustoimien luonnetta, niitä, joita yksityiset toimijat harjoittavat. Onko kyseessä humanitaarinen toiminta vai rikollisuuden suosiminen? Jäsenmaiden täytyy voida oman lainsäädäntönsä pohjalta päättää, jos antavatko ne kansalaisjärjestöjen laivojen tulla satamiinsa, eikä vuoron perään joku saa tällaista ministerin päätäntä oikeutta pyrkiä kumoamaan. Me haluamme myöskin puuttua niiden toimintaan, jotka laittomasti haluavat Eurooppaan saapua. Laillinen maahanmuutto on tervetullutta, mutta Euroopan täytyy sanoa ei kuljettajille ja näille hyväntekijien varjolla toimiville rikollisille. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Nikola Procaccini, puolitoista minuuttia, ESR-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huomenna me emme tule tätä päätöslauselmaa tukemaan, sillä me emme halua olla ähm, tukemassa niitä, jotka suunnittelevat äh, jättävänsä Välimeren valvomatta aivan liikaa maahanmuuttavia on lähitulevaisuudessa joutumassa salakuljettajien kynsiin. Fratellit Italia on sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä estämään näiden laivojen lähtö merelle. Se on ainut tapa ehkäistä kuoleman tapauksia. Me kaikki tiedämme, mikä vaihtoehto on. Me tiedämme ja olemme toistaneet tätä että meripelastus on aivan perusteltua, kun kyseessä on jokin satunnainen tapahtuma eikä varta vasten järjestetty kuljetus salakuljettajien kanssa. Me tiedämme, että solidarisuutta ei ole, kun tuhansia ihmisiä pitäisi ottaa vastaan ilman, että voimme taata heille työpaikkoja tai arvokkaan tulevaisuuden. Tästä syystä me olemme sitä mieltä, että tämä asiakirja on ähm, äh, sosialistisen äh, tekopyhyyden manifesti. Ja siksi mekin olemme vaihtoehtoisen päätöslauselman esittäneet. Äh, me olemme ja omat ajatuksemme näin ilmaisseet. Kiitos. W Kiitoksia. Seuraavaksi gue ryhmän puolesta. Miguel Urban Crespo, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänä vuonna yli tuhat henkilöä on hukkunut tuohon joukkohautaan, joksi välimeri on muuttunut. Kun meillä on kyky ja mahdollisuus paljastaa ihmishenkiä, emmekä sitä tee. Kyse ei ole enää ihmisoikeuksista, vaan myös ihmisarvosta. Ja kun toimielimet eivät tee mitään, ihmisten kuoleman edessä, vaan hankaloittavat ja jopa kriminalisoivat niiden henkilöiden toimintaa, jotka pelastavat henkiä, niin heistä tulee rikoskumppaneita. Kun ö, Salvini estää pelastusalusten lähtemisen merelle eikä anna lupaa pelastaa ihmisiä, kuten Pedro Sanchez halusi tehdä, Ihmishenkien pelastaminen ei ole rikos. Pitääkö tämä sanoa tuhanteen kertaan? Ihmi- Eurooppa on ostanut ö, muukalaisvihamielisen agendan noilta vastapäätä istuvilta henkilöiltä. Me tarvitsemme laillisia ja turvallisia reittejä. Me tarvitsemme eurooppalaisen julkisen meripelastuspalvelun. Me, me emme voi enää ulkoistaa näitä asioita tuonne rajoille ja meidän täytyy myös ymmärtää, että Libya ei ole turvasatama. Meidän täytyy nyt lakata tekemästä yhteistyötä tämän niin sanotun Libyan rannikkovartioston kanssa. Meidän täytyy ottaa askel oikeaan suuntaan. Meillä ei ole mitään tekosyitä. Me olemme joko elämän puolella tai sitten me olemme kuoleman rikoskumppaneita. Valitkaa tämä puolenne huomenna äänestyksessä. Valitkaa. Papadakis, puolitoista Kiitoksia sitoutumattomista. Kostas Papadakis, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. η ευρωπαϊκή ένωση με τις τεράστιες ευθύνες της στο υπερελιστικό πόλεμο της συρίας όπως και η Puhemies, meillä on osa vastuusta Syyrian sotaan liittyen ja nyt meillä on osa vastuu uusimmista maahanmuuttovirroista. Dublinin sopimus ja monet muut päätökset ovat olleet vahingollisia ja Kossin saaren edustalla on tapahtunut monia hukkumiskuolemia. Siellä on kuollut samoisilla myös siellä on kuollut myös lapsia ja esimerkiksi Samosin saarella pakolaisleirit ovat täy- aivan täynnä ja nyt ne pitäisi sulkea. Ihmisiä on myös käännytetty takaisin Tämä on Kreikan uudessa lainsäädäntöesityksessä yksi kohta. Tämä näyttää selvästi sen, millaista syrjisen jälkeinen politiikka siellä on. Turvapaikkoja pakolaisille, niitä ei saisi myöntää. Kaikki pakolaiset ja turvapaikan hakijat ovat kapitalistisen järjestelmän uhreja, joka, uhreja, joka aina vain haluaa käydä sotaa. Me näemme, että nyt monet pakolaisleirien pakolaiset on siirretty pohjois Kreikkaan ja heidät on tarkoitus siirtää vielä kauemmaksi. Monet, monille heistä on annettu mahdollisuus hakea turvapaikkaa, mutta johtopäätöksen täytyy olla se, että Euroopan ja Naton täytyy lopettaa omat imperialistiset taistelunsa ja luopua imperialistisista suunnitelmistaan. Kiitos. Caroline Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Edstadler, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Me olemme kahdesta asiasta varmasti yhtä mieltä. Ensinnäkin on meidän kansainvälinen, mutta ennen kaikkea humanitaarinen velvollisuutemme pelastaa ihmishenkiä. Ja toiseksi tämä on yksi pahimpia ihmis arvon ja ihmisoikeuksien loukkauksia, joita on nähty. Meillä on humanitaarinen ö, katastrofi Englannissa. 93 ruumista löytyi ö, rekka-autosta. Tämä muistuttaa Itävallassa äskettäin tapahtunutta tapausta, jossa löydettiin 71 ruumista vastaavasti. Tällaiset tapaukset kertovat meille selkeästi, millaisiin raakuuksiin nämä ihmissalakuljettajat ovat valmiita. Ja me emme nyt voi tässä pelata vastustajan laariin ja meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, millaisia signaaleja me annamme se, että Välimerellä pelastetaan ihmisiä, täytyy irrottaa siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Jos niin kauan kuin väli, pelastaminen Välimerellä antaa vapaalipun Eurooppaan, ihmisiä tulee siellä kuolemaan. Meidän täytyy olla realistisia ja meidän on ryhdyttävä parempaan yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Meidän täytyy luoda turvallisempia paikkoja näille ihmisille ja antaa myös Afrikan mantereelle tulevaisuusnäkymiä. Kiitos. Bartolo. Kiitoksia seuraavaksi Pietro Bartolo. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollega Lopes Aguilaria erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Päätöslauselma, josta Libyan valiokunnassa äänestettiin äh, maanantaina, haluaa lähettää selkeän viestin komissiolle ja jäsenmaille. Me emme voi enää jatkaa suljettujen ovien politiikkaa ja saattaa vaaran alle äh, merellä olevia ihmisiä. Meillä on moraalinen velvollisuus toimia toimet, ad hoc toimet, joita on tähän asti tehty, eivät ole riittäviä tai sopivia. Olemme nähneet tämän jälleen kerran viime viikolla Lampedusan saaren edessä äh, hukkumisonnettomuudessa. Kuinka monta henkilöä vielä joutuu menettämään henkensä ennen kuin me kannamme velvollisuutemme. Me tarvitsemme välittömiä toimia, eurooppalaisia pysyviä toimia. Me tarvitsemme pelastustoimia merellä, kuten tämä teksti vetoaa. Me haluaisimme selkeät ohjelinjat lopultakin humanitaariselle avulle. Humanitaarisen avun antajia ei saa kriminalisoida. Me emme voi enää jatkaa ähm, syyttelyä, syyttää niitä ihmisiä, jotka pelastavat ihmishenkiä jäsenmaiden äh, itsekyyden vuoksi nämä samat ähm, tahot haluaisivat, että Libya kantaa vastuun, niin siellä kuitenkin pakolaiset joutuvat kaikenlaisen väkivallan kohteeksi. Toivottavasti huomenna tämä teksti saa laajan tuen. Tekstin vastustaminen tarkoittaa sitä, että me tulemme kanssa syyllisiksi Välimeren tragediaan. Tällainen suljettujen ovien politiikka, Libyan politiikka, me joudumme tämän selittämään kyllä. Tilannetta voi verrata keskitysleireihin. Kiitoksia. Jan-Christophe Oitjan, minuutti, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, se mitä Välimerellä tapahtuu on humanitaarinen katastrofi. Etsintä ja pelastus on oikeudellinen, mutta myös inhimillinen velvollisuus. Meillä eurooppalaisina on vastuu eh, siitä, että me vain katsele välimeren kuolevia ihmisiä, vaan teemme asialle jotain, jolloin iloinen, että tänään päivällä äänestyksessä saimme omia varoja tähän tarkoitukseen. Se on suuri askel eteenpäin. Se on myös, myös se on hyvä askel, että näiden henkilöiden jakamisessa olemme tehneet, saaneet aikaan edistystä, mutta niin kauan kuin kaikki Euroopan unionin jäsenmaat eivät ota vastaan näitä henkilöitä, joita etsitään ja pelastetaan. Öö, öö, tilanne ei vielä ole hallinnassa. Tarvitsemme oman jakamismekanismin. Parasta olisi tietysti, että ihmiset eivät edes nousisi näihin veneisiin. Siksi meidän täytyy myös tukea kolmansia maita, parantaa tilannetta leireillä ja löytää laillisia öö, pääsyteitä näille henkilöille. Ja sitten kaikkein heikoimmille meidän täytyy luoda myös omia mekanismeja odotan, että komissio tästä, tekee tästä prioriteetin ja tekee meille ehdotuksia, jotka ovat todellakin myös toteuttamiskelpoisia. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Streik, yksi minuutti. Every minute counts. Jokainen minuutti on tärkeä. Olisi vaikeaa ajatella, että me jättäisimme Euroopan kansalaisia kellumaan johonkin huteraan alukseen tai kumiveneeseen. Äh, mutta äh, siirtolaisille tehdään näin äh, päivittäin. Kansainvälinen merilainsäädäntö kuitenkin sanoo, että pitää tarjoa, tarjota pelastus, pelastustoimia ja sitä, että pääsee turvasatamaan rantautumaan. Libya ei ole turvasatama ja me emme voi järjestää tällaista Tripolin menoa ilman, että olemme kansainvälisen lainsäädännön vastaisessa tilanteessa. Me voisimme auttaa näitä henkilöitä ja kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuunsa ja kansalaisjärjestöjä pitäisi tukea eikä kriminalisoida niiden toimintaa. Komission pitäisi noudattaa näitä periaatteita, tehdä tästä uudesta politiikasta pysyvää ja tehdä se nopeasti. Ihmishenkien pelastaminen ja äh, ihmisten ottaminen rantaan ovat hyvin tärkeitä asioita ja jokainen minuutti on tässä tärkeä. Jean-Paul. Kiitoksia. Jean-Paul Gero, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Päätöslauselma ehdottaa, että me kasvattaisimme maahanmuuttopainetta Euroopan unionin jäsenmaiden harteille, jotta voisimme ottaa paremmin ihmisiä vastaan ja pelastaa heitä hukkumasta välimereen tämä teksti ehdottaa, että me avaamme kaikki portit unioniin ja tukisimme vielä enemmän kansallisjärjestöjen toimintaa meillä on houkuttelevia tekijöitä, jotka ähm, ruokkivat näitä tuhansien ihmisten äh, virtoja, joita salakuljettajat äh, kuljettavat, äh, ja jopa Ranskan sisäministeri on tähän sekaantunut. Tässä niin kutsutusti hyvän tahdon alla on varjolla on luotu valtava maahanmuuttokriisi, jota Eurooppa ei pysty kestämään. Jos te haluatte pelastaa ihmishenkiä, meidän täytyy toimia aivan päinvastoin. Meidän täytyy luoda todelliset rajat Euroopan unionille todelliset rajat äh, valtioille. Meidän täytyy ottaa kiinni nämä rikolliset, äh, jotka tuhansia ähm, ottavat uhreikseen, niin meidän täytyy vahvistaa myöskin äh, säätelyä maahanmuuton suhteen, niin meidän täytyy rohkaista kaikkia niitä aloitteita ja tukitoimia, joita teemme lähtömaissa, jotta voisimme välttää tällaisen dramaattisen maahanmuuton. Kiitoksia. George Buxadevillalba, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran vasemmisto täällä ottaa esiin ihmisten kuolemisen välimereen, mutta heidän kysymyksensä ovat vääriä, joten vastauksetkin ovat vääriä. He eivät sano, että 2019 kuolleiden määrä on laskenut kenties siksi, että Euroopan satamat, satamia on suljettu. Minun ryhmäni esittää vaihtoehtoisen päätöslauselman, joka perustuu jäsenmaiden omiin päätöksiin ihmiskauppa, mafioiden vastainen taistelu, sen tulee olla järkähtämätöntä. Oikeita kysymyksiä, oikeita vastauksia olisivat seuraavat. Mitä toi, mihin toimiin meidän pitää ryhtyä, jotta me saamme tämän Euroopan vetovoiman laskemaan ja miten saamme tämän kaupan, ihmiskaupan ja salakuljetusmafioiden ö, toiminnan loppumaan. Miksi Euroopan vasemmisto ei toteuta tätä fasilitaatiodirektiiviä, jonka mukaan jäsenmailla on oma päätösvalta päättää, mitä henkilöitä he ottavat oman maansa alueelle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Rego, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia. Haluan toistaa sen, mitä edellinen kollegani on noin 2019 yli tuhat henkilöä on kuollut Välimereen yrittäessään päästä Eurooppaan. Tuhat ihmistä, tuhat henkilöä. Näillä kuolemantapauksilla on vastuulliset, nimittäin Euroopan unionin poliitikot ja politiikat. Me teemme johtopäätöslauselmia, jotka tuomitsevat tämän, mutta politiikat, politiikat eivät muutu. Sen sijaan, että loisimme tällaisen pelastusyksikön. Me vain yritämme saada ihmiset kääntymään rajoilta pois. Nyt me emme enää voi vedota libyalaisiin miliseihin, jotka ovat mukana orjakaupassa. Ja nyt Ruondaan perustetaan tällainen pidätyskeskus myös Marokkon rajoilla on erilaisia toimia. Ansu Keita kuoli, kun Marokon ö, joukot hakkasivat hänet, pahoinpitelivät hänet. Lisää kärsimystä. Haluan muistuttaa teitä, että kansainvälinen oikeus pakottaa, velvoittaa pelastamaan ihmishenkiä. Muuten syyllistytään rikolliseen toimintaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, Balash Idvegi. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, uh, president. This... Kiitos puhemies. Tämä päätöslauselma perustuu vakavalle väärinkäsitykselle. Tässä sanotaan, että halutaan pelastaa ihmishenkiä, mutta sen hyväksyminen kuitenkin aiheuttaisi päinvastaisia vaikutuksia ja lisää tragediaa. Tämähän on selkeä kutsukirje afrikkalaisille. Jos me esitämme, että voimme ottaa kaikki vastaan Eurooppaan, niin yhä useammat lähtevät liikkeelle ja pistävät elämänsä vaaraan. Ja meidän pitäisi päätöslauselmassa vastata näihin ongelmiin siellä, mistä ne ongelmat syntyvät. Antaa yhteistyötä kolmansille maille ja taistella ihmisten salakuljetusta vastaan niin, että nämä ihmiset eivät lähtisikään kodeistaan. Ja meidän pitäisi toimia poliittisesti sillä tavalla, että nämä salakuljettajat eivät laittaisi veneitä liikkeelle Välimerelle. Ja tällaisia pelastustoimia voi vain tehdä äh, valtiotasolla. Ei, voida, ei saa rohkaista kansalaisjärjestöjä toimimaan tällä alalla. Kansalaisjärjestöjen veneiden ei pidä toimia tällaisena kuljetuspalveluna, joka tuo laittomia maahanmuuttajia Eurooppaan. Hyvät kollegat, jos me haluamme pelastaa ihmishenkiä, meidän täytyy vahvistaa äh, rajavalvontaa ja auttaa kolmansia maita. Tässä muodossaan päätöslauselma on hyvin äh, on meiltä huono veto. Chcę zadać panu pytanie, czy pan wyraża zgodę? Edustaja Butikofer haluaisi esittää sinitisen kortin kysymyksen. Otetteko sen vastaan? Edustaja Butikofer haluaisi esittää kysymyksen. Panie pośle, Olkaa hyvä. w ramach e, zgłoszenia niebieskiej karty pan poseł Bitikofer chce zadać panu pytanie Edustaja, kuitenkin halusi esittää sinisen kortin kysymyksen. Otatteko kysymyksen vastaan? Olkaa hyvä, edustaja Butikov. Teillä on 30 sekuntia aikaa. Thank you, President. I have two questions. Kiitoksia puhemies. Minulla on kollegalle kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Oletteko varma, että te kuulutte EPP-hen, ettekä ennemminkin ID-ryhmään? Ja toinen kysymys. En Onko millään tavalla sanomanne lähellä kristin uskoa? pan First of all, Ensinnäkin, kun keskustellaan näin tärkeästä asiasta, niin myös poliittisissa ryhmissä on eroavaisuuksia niiden sisällä. Sen takia on hyvä käydä tällaisia keskusteluja ja puhua asioista avoimesti. Toisekseen mainitsitte kristinuskon. Voin sanoa seuraavaa vastuullisuus kuuluu kristinuskoon. Ja se, mitä Eurooppa on tehnyt maahanmuuton suhteen, ei ole ollut vastuullista, se on ollut vastuutonta. On vastuutonta lähettää sellaisia viestejä ihmisille, jotka ovat hädässä, että kuka tahansa voi tulla ilman rajo, eh, rajoja ja päästä, päästään heidät sisään. Mutta sitten myöhemmin sanotaankin, että ette te nyt voikaan jäädä tänne, vaan menkää takaisin. Se on vastuutonta. Se on vastuuton lähestymistapa. Vastuullinen lähestymistapa on se, että että ollaan realistisia ja autetaan ihmisiä siellä, missä apua tarvitaan. Se on paikallinen lähestymistapa ja se on myös kristillistä vastuullisuutta. Pan poseł Javier. Kiitoksia. Moreno Sanchez, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää komissi, äh, äh, Libe-valiokunnan puheenjohtaja hänen työstään ja päätöslauselmasta, jonka hän tässä esittää, joka keskittyy välttämättömiin ja kiireellisiin toimiin, joihin meidän on ryhdyttävä, jotta kuolemat värjymerellä saadaan loppumaan. Ihmishenkien pelastaminen täytyy on, olla meidän prioriteettimme ja Maltan sopimus on tärkeä askel, mutta vielä riittämätön. Tämä on sellainen haaste, että me emme voi jäädä puolitiehen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja aloittaa hätä ohjelmalla, jolla pelastetaan henkiä Välimerellä ja erityisesti naisiin ja lapsiin on kiinnitettävä huomiota. Monet heistä matkustavat yksin, he asettuvat alttiiksi monille vaaroille ja hyväksikäytölle matkansa aikana. He eivät kuole ainoastaan merellä, vaan monet ovat pidätyskeskuksissa epäinhimillisissä olosuhteissa ja siellä on myös paljon yksin tulleita lapsia. Meidän täytyy nyt auttaa jäsenmaita ryhtyä toimiin, jotta toteutamme omat velvollisuutemme ja avaamme humanitaariset käytävät. Haluan vielä henkilökohtaisella tasolla muistuttaa tälle parlamentille, että maahanmuuttajat ja pakolaiset eivät ole numeroita eivätkä tilastoja, vaan he ovat henkilöitä, joilla on elämä ja oma historia, menneisyys ja minä itsekin olen maahanmuuttajien lapsi. Kiitos. Dziękuję. Pani poseł Maite e, Pagazau. Kiitoksia edustaja Pagazau Tundua. Kiitoksia puhemies. Minä en ole mikään demagogian ystävä ja mielestäni tarvitsemme tässä parlamentissa suuria konsensuksia, jotta voimme edistää hyvää turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa ja ylimalkaan hallinnoida muuttoliikettä. Joka tapauksessa asia on niin, että ihmishenget ovat juridisesti vielä kaiken tämän yläpuolella. Ne vaativat erityistä suojelua. Esimerkiksi mafioiden vastainen taistelu, eh, mafiat, jotka eh, harjoittavat ihmiskauppaa. Tämä meidän pitää nostaa prioriteetiksi. Tällä hetkellä on riskaabelimpaa mennä Välimeren yli kuin aikaisemmin. Hukkuneiden prosenttiosuus on suurempi kuin ennen. On myös epäoikeudenmukaista kriminalisoida ihmishenkien pelastamista. Demagogiassa ei ole mitään järkeä. Tällaisilla asioilla ei voi leikkiä eikä pelata kielipelejä. Tänään on tullut hyvin selvästi, mitä neuvosto ja mitä komissio sanoivat. He ovat sokeita sille, mitä Libyassa tapahtuu. Me emme voi olla rikoskumppaneita tällaisissa perusoikeuksien loukkauksissa. Oli se malli sitten mikä tahansa, minkä me sitten lopulta päädymme. Tätä me emme voi sallia. Haluan sanoa sen äärimmäisen selvästi. Kiitos. No fru talman. Kiitos puhemies. Joka kerta kun jäsen välimereen kuolee ihmishenki sen takia, että EU ei ole toiminut, niin on häpeällistä tällainen ihmisoikeuksien puute. Ja tämä jatkuu vuosi vuodelta. Tämä on järkyttävää. Me vihreät vaadimme, että jäsenvaltiot systemaattisesti ja proaktiivisesti lyhtyvät etsintä- ja pelastusoperaatioihin niin, että Frontex myös toimii. Ja vaadimme, että kaikki toimijat Välimerellä – levittävät tietoa hädässä, merihädässä olevista aluksista niin, että muutkin alukset voivat tulla auttamaan. Ja me vaadimme myös, että kaikki ihmiset, jotka pelastetaan välimereltä, tuodaan turvalliseen paikkaan kansallisen lainsäädännön ja unionin lainsäädännön mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Van den Rees, minuutti, olkaa hyvä. Voorzitters, collega's, ehm, wie de wet over... Eh, puhemies, hyvät kollegat, ehm, kuka, eh, se, joka lakia rikkoo, saa rangaistuksen. Tätähän me opetamme kansalaiselle, ja tämä saisi kansalaiset eh, luottamaan oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta näin poliitikot eivät halua tehdä. Sen sijaan, että me suojelisimme rajojamme, laittomat maahanmuuttajat, jotka vain selvästi rikkovat lainsäädäntöämme, saavat lupauksen oleskeluluvasta. Eräät henkilöt täällä parlamentissa haluavat myöskin tukea kansalaisjärjestöjä, jotka yllyttävät salakuljettajia. Eräät väittävät, että tämä johtuu humanitaarisista syistä, mutta mitä humanitaarista siinä on, että me luomme mahdollisuudet ihmissalakuljetuksen jatkumiselle? kansalaiset tuntevat, että joutuvat äh, rikoksia tekevien maahanmuuttajien uhreiksi. Meidän tulisi suojella kansalaisiamme sulkemalla rajamme ja estämällä äh, salakuljettajien toiminnat ja suojella kansalaisia. Näin meidän tulee tehdä. Jedna minuta. Kiitoksia edustaja Wisniewska, yksi minuutti. Przewodnicząca, szanowni państwo, nie neguję konieczności. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minähän en suinkaan sano, etteikö meidän pitäisi pelastaa ihmishenkiä, mutta nämä pelastusoperaatiot, joita kansalaisjärjestöt tekevät väliverellä, ovat usein sellaisia, joita nämä salakuljettajat käyttävät hyväkseen. Se on kyynistä bisnestä, joka käyttää hyväkseen ihmisten kärsimystä mutta pelastustoimet eivät ole Frontexin päätehtävä. Frontexin tehtävä on estää terroristeja ja rikollisia tulemasta Euroopan unionin alueelle muuttoliikkeen myötä, mutta näin ei onnistu ja on syytä kontrolloida, millainen menneisyys näillä ihmisillä on. Pelastustoimien pitäisi olla poikkeus eikä sääntö. Ja siksi meidän täytyy ennen kaikkea ö, maalla, maissa ö, tehdä toimia. Sitten jos me saamme aikaan jonkinlaisen jakomekanismin, niin me vain edistämme tätä kyynistä liiketointa. Meidän täytyy pystyä toimimaan näitä salakuljettajia vastaan ja haluamme myös taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Kiitoksia Miriam Dolly puolitoista minuuttia. As already underlined by certain colleagues, the loss... Niin kuin jotkut ovat jo täällä sanoneet, niin ihmisenkin on menetetty välimerellä jo vuosien ajan. Ja kuitenkin olemme yhä täällä tänään ja meillä ei ole tehokasta eh, toimivaa solidaarisuusmekanismia koskien maahanmuuttoa. jo, joitain, joitain maita ei tietysti huoleta se, mitä meidän maanosamme äärialueilla tapahtuu, mutta meidän pitäisi taata lähestymistapa, jossa etsintä ja pelastus toimisi. Ja jos ajatellaan tätä tilannetta, niin yhteinen päätöslauselma jossa on mukana vain Saksa, Ranska, Italia ja Malta, neljä jäsenmaata. Ja sitten Maltassa oli tämä ministerikokous. Tietenkin tämä on ensimmäinen askel, jotta voitaisiin tällainen solidaarisuusmekanismi saada käyttöön. Mutta kyseessä on nyt vain neljä jäsenvaltiota. Ja neuvoston pitäisi ottaa tässä nyt äh, johtorooli ja tällainen jakojärjestelmä saada aikaiseksi. Ja tämä on asia, äh, jossa pitäisi palauttamiskielolla olla tärkeä asema ja niin, että meidän pitäisi noudattaa näitä reittejä eikä niin, että niitä vastustettaisiin. Eurooppalainen yhteinen lähestymistapa on sellainen, mihin pitäisi pyrkiä ja niin kauan kuin sitä ei ole, niin emme voi vain istua täällä ja pyöritellä peukaloitamme arvoisa Hook for minuutti, Speaking on this issue. Äh, puhemies. Äh, me keskustelemme tästä asiasta hirvittävänä päivänä, jona 39 ihmistä, 39 kuoli salakuljettajien uhrina äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Heistä ainakin yksi oli lapsi. Aikaisemmin tänä vuonna minä olen kuunnellut maahanmuuttajia Euro- Englannin kanaalin rannalla – Lähestulkoon kaikki heistä ovat tulleet Välimeren kautta ja äm, he kertoivat kolmesta syystä. Ähm, heidän kotinsa on ensin tuhottu, sitten he ovat paineet äh, Pohjois-Afrikkaan, siellä oli turvatonta ja lopulta he lähtivät vaaralliselle matkalle Välimerelle, koska yksinkertaisesti heillä ei ollut muita vaihtoehtoja. Äh, eräissä jäsenmaissa maahanmuuttajat ovat yhä uhreja, joutuvat näiden salakuljettajien uhreiksi he joutuvat tällaisen vaarallisen matkan tekemään tai lapset kulkemaan yksin. Meidän ei pitäisi hetkeäkään kuunnella näitä ihmisiä, jotka pelastustoimia vastustavat. Meidän täytyy nyt toimia ja pelastaa ihmishenkiä. Kiitoksia. Edustaja Urtas on yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huomenna parlamentti jälleen kerran antaa selkeän viestin siitä, että tarvitsemme Välimerellä etsintä- ja pelastusoperaation. Emme voi jatkaa tällä tavalla, mutta olemme puhuneet tästä jo niin paljon, että ihmiset alkavat jo väsyä siihen että eivät toimi elimet mitenkään reagoida. Minä haluan vedota Euroopan komission jälleen kerran, että tehkää suosituksia jäsenmaille humanitaarisen avun kriminalisoinnin lopettamiseksi. Te voitte sen tehdä, se on teidän mahdollisuuksienne rajoissa neuvostolta. Me pyydämme, että se vaatii jäsenmaita kunnioittamaan omia velvollisuuksiaan pelastus, pelastustyön suhteen välimerellä nimenomaan konkreettisten toimien muodossa. Ja tietysti tässä tarvitaan vielä vastaanotto toimiakin. Dublinin sopimus on jumissa ja nyt teidän täytyy ponnistella, jotta tämä vahvistettu yhteistyö todellakin saataisiin käyntiin ja saataisiin aikaan kunnollinen solidaarisuusmekanismi. Kiitos. Mr. Fest, for one minute. Paljon edustaja Fest, yksi minuutti. Ähm, Arvoisa puhemies, se, kuinka vähän täällä on edustajia, näyttää, kuinka tärkeänä tätä etsintä- ja pelastusoperaatioteemaa pidetään, sillä kerrankin edustajat ovat oikeassa. Pohjois-Syyriassa kuolee paljon enemmän ihmisiä kuin Välimerellä, ja he kuolevat sellaisen ihmisen käsiin ja sellaisen ihmisen syystä, jota on käsitelty kumppanina vuosikymmenten ajan, vaikka tuolloin jo nähtiin, että Turkista on tulossa islamistinen valtio. Laittomien maahanmuuttajien virta, virtaan yhtyy kohta Syyriasta ja kurdialueelta tulevien pakolaisten virta. He tulevat maitse, mutta sen sijaan, että keskittyisimme siihen, miten voimme suojata maarajoja ja miten voidaan pysäyttää Erdogan, täällä puhutaan kaiken maailman merihädästä, salakuljetuksesta, Teidän täytyy tajuta, että todelliset ongelmat eivät enää ole välimerellä. Siksi nämä äh, etsintä- ja pelastusoperaatiot täytyy lopettaa. Laittomat kansalaisjärjestöt pitää pysäyttää ja kurdien ö, ö, ö, karkottaminen omilta mailtaan pitää myös pysäyttää. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ruus. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Nationale organisatie voor migratie is de migrantenstroom met 32 procent gedaald. Eh, maahanmuuttovirta on vähentynyt 32 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja välimerellä tapahtuneet kuolemat ovat vähentyneet 42 prosentilla. Mistä tämä johtuu? Siitä politiikasta, mitä herra Salvini on ajanut. Miksi Euroopan parlamentti haluaa lisätä näitä pelastus- ja etsintätoimintoja Välimerellä. Tämä johtuu siitä, että EU haluaa lisätä maahanmuuttoa kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällä on kuitenkin hyvin vakavia vaikutuksia Euroopan suuriin kaupunkeihin. Globaalistit tekevät sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole Euroopan etujen mukaisia. Meidän pitäisi lopulta saada tällainen strukturoitu ratkaisu meidän pitäisi saada nämä maahanmuuttajat pysymään omalla kotiseudulla. Edustaja Guillaume, puolitoista minuuttia. Äh, paljon kiitoksia puhemies. Äh, viime heinäkuussa äh, neuvosto muistutti meitä siitä, että tarkoituksemme on pelastaa ihmishenkiä. Kuitenkin puheiden ja todellisuuden välillä on ero. Välimeri on yhä vaarallisempi alue. Ja meitä muistuttiin myöskin siitä, kuinka tärkeää on kunnioittaa lainsäädäntöä äh, satamaan tulon ja pelastuksen osalta, mutta kuitenkin muutama kuukausi myöhemmin olemme jälleen kerran täällä täysistunnossa, eikä mikään ole muuttunut. Äh, meidän tulisi luoda todellinen eurooppalainen pelastusoperaatio, ei vain siksi, että pelastamme ihmishenkiä, vaan myös siksi, että voisimme koordinoida eri satamien toimintaa Euroopassa. Niin kauan kuin emme tee näin, jäsenvaltioiden puutteita kansalaisjärjestöt joutuvat äh, paikkaamaan. Siksi on myöskin erittäin tärkeää lopettaa näiden ihmisten äh, toiminnan kriminalisointi, kun he ihmisiä pelastavat meillä on olemassa ratkaisuja, jotta me voisimme äh, luoda oikeuden pelastaa ihmisiä. Äh, poliittista tahtoa vain puuttuu. Paljon kiitoksia edustaja Valtman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikrofoni. Sorry, microphone. Mikrofoni. Nu kan ik echt starten. Goedenavond, eh, collega's, mevrouw de voorzitter Wassenshire. No nyt voin aloittaa kunnolla. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Joku on sanonut, että kukaan ei laittaisi lapsiaan veneeseen, ellei veneessä olisi turvallisempaa kuin maissa. Eihän meri ole turvallisempi kuin maa, sillä Välimerellä – on tapahtunut paljon kuolemia. Ja, ja tämä johtuu siitä, että Eurooppa toimii väärällä tavalla. Me puhumme koko ajan eurooppalaisista arvoista, mutta emme noudat toimi niiden mukaan. Kuolemat merellä ovat vähentyneet ja jotkut jäsenvaltiot haluaisivat kriminalisoida avun meri, maahanmuuttajille. Me emme voi sallia sitä, että ihmiset hukkuvat Euroopan alueella ja Välimerellä. Meidän täytyy varmistua siitä, että voimme pelastaa pakolaisia ja että tällä nykyinen tilanne saadaan loppumaan. Edustaja Huhtasaari, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, EU on heikko rikosasioissa ja raja-asioissa. Nämä mukavat avoimet rajat houkuttelevat erityisesti nuoria miehiä Saharan eteläpuolisista maista. He haluavat parempaa elämää, mutta Eurooppa ei voi ottaa miljoonia afrikkalaisia alueelleen. Eurooppa on eurooppalaisten. Eurooppalaisten poliitikkojen, eivät pitä, ei, poliitikkojen ei pitäisi vuosi toisensa jälkeen puhua uudelleen sijoitetuista ihmisistä, jos me ö, käyttäisimme yhtä paljon energiaa eurooppalaisten hyvinvointiin kuin teemme muuttoliikkeeseen. Euroopalla menisi toimisi huomattavasti paremmin. Meidän pitäisi keskustella siitä, miten me voisimme sulkea ja sinetöidä Euroopan unionin ulkorajat. Meidän velvollisuutemme on suojata eurooppalaisten ja eurooppalaisen sivilisaation turvallisuutta ja kukoistusta. Kiitos. Edustaja Insir, yksi minuutti. E Hyvä puhemies. Saman aikaan, kun EUn ja jäsenvaltioiden neuvottelut tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikasta junnavat paikallaan, ihmisiä hukkuu välimereen. Tämä on karvas totuus. Äärioikeiston ja osan oikeistosta vastaus Euroopassa on ollut yrittää kriminalisoida vapaaehtoisjärjestöjen humanitaarista avustustoimintaa ihmiselämien pelastamiseksi. Tärkeä osa päätöslauselmaa, josta tulemme äänestämään torstaina, on vaatimus komissiolle, että se asettaisi suuntaviivoja nykyiselle EU-lainsäädännölle joka tekee selväksi sen, että humanitaarinen apu ilman voiton tavoittelua ei ole laitonta. Vastuu meripelastuksesta on ensisijaisesti kullakin jäsenvaltiolla, mutta ei ole ok, että muutama harva maa kantaa kaiken vastuun. Yhteisymmärrys Maltalla siitä, että yritetään jakaa veneellä tulleita ihmisiä, on tervetullut, mutta pitkän tähtäimen kestävä ratkaisu on se, että on turvallinen ja järjestetty eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka. Silloin kaikki jäsenvaltiot kantavat vastuuta niistä ihmisistä, jotka ovat pakolaisia. Ja ne, jotka eivät halua ottaa vastuuta, niin kuitenkin puhuvat siitä, että ihmisiä pitäisi auttaa paikan päällä. Mutta nyt kyse on siitä, että miten estettäisiin eurooppalaisia tuleva, tulemasta, näitä ihmisiä tulemasta Eurooppaan. Madam Bisotto. Kiitoksia edustaja Bisotto, yksi minuutti. Äh, Maltan sopimus äh, ähm, on Italialle ongelmallinen. Jälleen kerran se osoittaa äh, linjaa. Meillä ei ole mitään tosi asiallista pohjaa tällä viiden tähden liikkeen on käsitellyt Italiassa olevien äh, laittomien maahanmuuttajien tilannetta. Olemme jo nähneet sen, että Eurooppa, Eurooppa Italian kansan tahto on vastaisesti äh, näitä tuhansia äh, laittomia maahan tulijoita haluaa päästää maihin. Meidän täytyy toimia niin, että Italia ei enää joudu kärsimään hiljaa. Italialaiset ovat kyllästyneet teidän valheisiinne. Italialaiset eivät halua näitä äh, laittomia maahanmuuttajia. Me olemme valmiita toimimaan. Kansalaiset ovat valmiita toimimaan barrikaadeilla, jotta voimme puolustaa omaa maatamme. Me emme koskaan suostu, että, suostu siihen, että Italiasta tehdään Euroopan pakolaisleiri. Edustaja Blasko, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, Arvoisat kollegat, tässä toimielimessä me jatkuvasti pelaamme välimerellä olevien ihmisten kohtalolla. Me kuvittelemme, että heidän kohtalonsa on siellä, mutta heidän kohtalonsa on muualla. Me vahingoitamme eh, Afrikan, Pohjois-Afrikan maiden demokratioita. Sitä paitsi me lähestymme koko muuttoliikkeen kysymystä täysin absurdein direktiivoin, direktiivein ja asetusten. Annamme myös ö, maanmuuttajille täysin absurdeja viestejä esimerkiksi sosiaaliapujen suhteen. Ne, jotka kieltävät ö, salakuljettajien rankaisemisen ja puolustavat tällaisia eivät tee työtä hyvän puolesta. Nämä henkilöt lähtevät merelle, koska he eivät kykene arvioimaan riskejä, joille he asettuvat alttiiksi, jos te tuette kaikkia näitä poliitikkoja teette itsenne vastuulliseksi tästä tilanteesta. Kiitoksia hyvät kollegat. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Jälleen kerran minulla on yli kymmenen pyyntöä, joten en pysty kaikille antamaan puheenvuoroja. Aikainen mitään loppuu muutoin. Ensimmäinen puhuja, edustaja Holmeer, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät kollegat, tämä keskustelu osoittaa, että tämänkään päätöslauselman avulla ei saada ratkaistua kuin pieniä ongelmia. Tämä on minun ongelmani tämän päätös lauselman suhteen. Minä totta kai kannatan pelastus- ja etsintä- ja pelastusoperaatioita. Ei siitä ole demokraattisesti mitään epäselvää, mutta jos keskitymme vain näihin, niin se ei ratkaise näitä ongelmia. Suurin osa ihmisistä kuolee Saharan alueella. Siitä me keskustelemme hyvin harvoin, koska emme näe noita ihmisiä, koska he eivät päädy tänne, eikä meillä ole kuvia silmiemme edessä. Siksi meidän huomiomme pitäisi suuntautua niihin Afrikan maihin, joiden kanssa me voimme tehdä yhteistyötä ja estää sen, että he lähtevät sieltä pois. Frontex joka päivä osoittaa sen, että tämä on todellinen ratkaisu. Valitettavasti se ratkaisu, johon tällä päätöslauselmalla pyritään, ei ole mikään ratkaisu. Kiitos. Mr. Agios Saliba. l ewropej eżistenti m'għadhomx adattati u ċertament mhumiex biżżejjed. olemassa olevat ratkaisut eivät ole ne eivät ole tarpeeksi ja ne eivät ole tarpeeksi hyviä ja ne eivät vastaa nykyiseen kriisiin. Meillä on toisaalta maahanmuuttajia ja monet ihmiset, mukaan lukien naiset ja lapset, hukkuvat meriimme. Toisaalta meillä on sitten Euroopan kansalaiset, jotka eivät ole tyytyväisiä sen takia, että Eurooppa ei toimi. Raja, rajoilla olevat maat, niitä tämä tilanne koske, koskettaa. Ja sellaiset tilanteet kuin esimerkiksi Maltassa, Halfarissa nähtiin viime viikolla. Ja tilanne on tule, tulemassa pahemmaksi emme voi olla toimimatta. Tämä huolettaa todella kansalaisiamme. Jos jatkamme tällä tavalla, niin me lisäämme ääriideologioita ja ää, väkivaltaa. Euroopan pitäisi vastata näihin asioihin tehokkaasti ja solidaarisesti yhteisillä ratkaisuilla. Our next speaker for one minute is Madam Joveva. Joveva, please. Thank you. Rouva Joveva, seuraava puhuja, minuutti. Naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje beguncev in migrantov. Kiitoksia puhemies. On hyvin tärkeää, että me käsittelemme ähm, pakolaisten ja maahanmuuttajien pelastamista Välimerellä, koska aihe on hyvin tärkeä, mutta mikä tärkeämpää, meidän ei pitäisi vain puhua, meidän pitäisi ryhtyä konkreettisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Ja juuri näin päätöslauselma pyrkii tekemään. Euroopan unioni tarvitsee paremmin koordinoituja toimia maahanmuuttajien ja pakolaisten pelastamiseksi ja tarvitsemme kestämään mekanismin näiden henkilöiden äh, sijoittamiseksi. Ähm, vuosina 2014-2019 yli 19 000 henkilöä on kuollut Välimerellä ja tämä on hirvittävä määrä. Tiedämme, että tämä kysymys liittyy myöskin turvallisuuteen, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon myöskin solidaarisuus. Näiden asioiden tulisi kulkea käsi kädessä. Olen vakuuttunut, että jäsenmaat voisivat yhdistää ponnistuksensa ja auttaa niitä, jotka turvapaikkaa Euroopasta hakevat. Samaan aikaan meidän tulisi pyrkiä turvaamaan kaikkien kansalaistemme turvallisuus. Paljon kiitoksia edustaja Bransinski, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Arvoisa e, puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisa ministeri. Ensiksi pieni lainaus, jonka te kaikki tunnette. Se, joka pelastaa ihmisen, niin pelastaa koko maailman. Ja haluan myös vedota omaan kokemukseeni. Aikaisemmin olin merimies, kun merellä näkee ihmisen meressä, häntä on autettava. Se on aivan selvä asia, mutta poliitikkona ja vastuullisena henkilönä minä tiedän, että rikollisjärjestöt myös kuuntelevat meidän keskusteluamme ja myös päivän tasaajan Afrikassa elävät ihmiset kuuntelevat meidän keskusteluamme. Vastuu on kaikkein tärkeintä. Minä olen ollut Puolan sisäministerinä ja kaksi vuotta sitten Eurooppa-neuvoston kokouksessa kuulin vain yhden järkevän äänen. Marokon sisäministeri sanoi, että kyse on valloituksesta. Se, mitä me täällä teemme, rohkaisee Afrikasta ihmisiä tulemaan Eurooppaan. Siksi näitä tragedioita Välimeressä tapahtuukin. Äh, kiitoksia. Puheaika loppui. Seuraava puhuja. Toivottavasti pysytte puheen parissa. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Niin minäkin haluaisin muistaa näitä 39 uhreja, jotka löydettiin äh, äh, Eseksissä tällaisesta kontista, joka oli tullut Bulgariasta, rekisteröity Belgiassa ja mennyt Irlantiin. Ja tämä oli äh, sydäntä särkevä esimerkki siitä, kuinka epätoivoisia ihmiset ovat ja minkälaisia riskejä he ottavat tullakseen Eurooppaan. Eli ne, jotka ovat mukana pelastuksessa ja etsinnässä, minä haluan tukea heitä. Se on normaalia moraalikäsitysten mukaista toimintaa ja myös toi kansainvälisen lainsäädännön mukaista. Ja jos työnnetään vastuuta eh, ja ihmisiä Libyaan, niin siellä he, heillä on järkyttävät olosuhteet. Meidän täytyy kehittää Dublinin sopimusta, turvallisia reittejä Eurooppaan. Meidän pitää taistella salakuljettajia vastaan ja ennen kaikkea me, meidän täytyy lopettaa ihmisten kotimaiden pommittaminen niin, että he eivät jäisi ilman kotia. Mr. Polchak. Kiitoksia edustaja Polchak, yksi minuutti paní předsedající všimli jste si kolik. paljon puhemies. Te kuinka paljon ID-ryhmän jäseniä poistui jo salista. He eivät edes odottaneet komission puheenvuoroa. Tämä on todellakin harmi, ottaen huomioon kuinka monia vastalauseita he ovat esittäneet tätä koko asiaa koskien. Mielestäni on mahdotonta hyväksyä sitä, kuinka moni ihminen joutuu kuolemaan tällä maailman vaarallisimmalla raja-alueella, nimittäin Välimerellä. Ja on myöskin mahdotonta ajatella, että nämä kansalaisjärjestöt ovat ikään kuin taksipalvelu, joka ottaa kantaakseen jäsenmaiden työn. Tässä meillä kysymyksessä on myöskin turvallisuusriski ja järjestäytynyt rikollisuus. Hallitusten toiminnan on syrjäyttänyt kansalaisjärjestöjen toiminta, eikä näin tulisi olla välimerellä. Kiitoksia. Edustaja Matsulino, yksi minuutti. Minä olen vilpittömästi hämmentynyt tietyistä vasemmiston lausunnoista. Me olemme nyt yksinkertaisen valinnan edessä tämän päätöslausuman myötä. Ihmishenkiä täytyy pelastaa, mutta tämä ei tietenkään luonnollisesti riitä. Kukaan ei ole sanonut, tulkaa kaikki tässä me sanomme, että meidän tulee pelastaa ihmishenkiä. Ja sen jälkeen meidän täytyy toteuttaa se, mitä meiltä vielä puuttuu. Yhteinen eurooppalainen politiikka niin, että Italiasta jaettaisiin maahan tulijoita Eurooppaan. Meidän täytyy myöskin uudistaa Dublinin sopimusta ja luoda laillisia maahantulokanavia. Tämä olisi todellinen isku salakuljettajille äh, ja tyhjentäisi leirit Libyassa. Kaiken kaikkiaan tarvitsemme sellaista eurooppalaista politiikkaa, jota meillä ei vielä ole ollut. Meidän täytyy asettaa ihmishenki toimintaamme keskiöön. Emme saa leikkiä ihmisten elämällä enää. Kiitos. Kiitoksia hyvät kollegat, näin pääsimme puheenvuorot ilman puhujalistaa päätökseen. Pyydän, että komission jäsen Haan käyttäisi komission puolesta loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, Minister, Honorable... Arvoisa puhemies, ministeri, hyvät parlamentin jäsenet. Tämän keskustelun alussa sanottiin, että ihmishenkien pelastaminen tulee olemaan, on ja tulee olemaan komission prioriteetti. Se on meidän moraalinen velvollisuutemme ja laillinenkin vel- velvollisuutemme auttaa sellaisia ihmisiä, jotka kohtaavat vainoa sodan tai jonkin konfliktin takia. Meidän täytyy siis edelleen jatkaa laajemman kattavan strategian rakentamista muuttoliikkeen hallinnointiin kaikissa sen eri muodoissa ja jatkettava ponnistelujamme voimistaaksemme turvallisia reittejä ja kauttakulkumaissa luomaan näitä käytäviä. Meidän täytyy myös löytää näitä salakuljetusrinkejä, jotka käyttävät hyväkseen epätoivoisia ihmisiä. Meidän on tarjottava laillisia polkuja maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille, jotka ovat jääneet jumiin kolmansiin maihin. Tämän kattavan strategian implementointi on hyvin haastava tehtävä, johon EU ei yksin pysty. Sen on tehtävä kumppanuustyötä alueen maiden, lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja kohdemaiden kanssa yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa jakaa vastuita todellisen kansainvälisen <clears throat> yhteistyön hengessä. Kaikki tämä varmasti on mukana uudessa sopimuksessa, jonka komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tulee esittelemään meille vastaan, vastauksena näihin muuttoliikkeen haasteisiin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen ja viimeisenä puheena Tytti Tuppurainen. Ministeri, olkaa hyvä. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, Suomi puheenjohtajamaana on täysin tietoinen siitä, kuinka tärkeä tämä humanitaarinen tilanne on ja apu Välimerellä. Ja me olemme sitoutuneet siihen, että pyrimme löytämään pysyvämpiä ratkaisuja, niin että siinä on mukana kaikki asianosaiset. Tällaisessa järjestely, tällainen järjestely toisi ennustettavuutta ja kansainvälinen merioikeus otetaan huomioon ja näin turvapaikka- ja palautusprosessit saataisiin toimimaan. On hyvin tärkeää, että me etenemme nopeasti ja onnistumme nopeasti. Saammeko ratkaisun, joka kattaa kaikki osat? mutta maahanmuuttajat ja EU eivät ansaitse sitä, että tilannetta ei saataisi ratkaistua. Meidän täytyy pelastaa ihmishenkiä, sanon tämän selvästi. Me puhumme ihmisistä, me puhumme yksilöistä. Samanaikaisesti me jatkamme työtä, että uudistetaan Euroopan turvapaikkajärjestelmää, jotta saataisiin pysyvä ratkaisu tulevaisuudessa aikaan. Olen, uskon siihen, että me pystymme ponnistelujemme takia pääsemään eteenpäin, kun pyrimme ratkaisemaan tämän asian. Kiitoksia myös LIBE-valiokunnan puheenjohtajalle eh, ja kiitos puhemies. No, paljon kiitoksia ministeri Tuppurainen. Olemme saaneet eh, neljä päätöslauselma luonnosta. Tämä keskustelu on päättynyt ja päätöslauselma luonnoksista äänestetään huomenna. Siirrymme nyt eh, eteenpäin seuraavaan keskusteluumme. Kyseessä ovat neuvoston ja komission ähm, julkilausumat koskien äh, Pohjois-Makedonian ja Albanian liittymisneuvotteluita. Haluaisin kertoa, että jos haluatte sinisen kortin kysymyksiä käyttää, voitte käyttää joko standardimenetelmää tai sähköistä menetelmää. Sähköisesti tarvitsette äänestyskorttinne ja hallitus haluatte puhuta puheenvuoroa ilman puheenjohtajalistaa, voitte tehdä näin keskustelun päätöksessä tai sitten keskustelun aikana. Jos kaikki ovat valmiina, voimme jatkaa eteenpäin. Ähm, neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kuten hyvin tiedätte, Pohjois-Makedonian ja Albanian edistymisestä eurooppalaisella polulla on ollut keskustelun aiheena neuvot- neuvostossa jo jonkin aikaa. Olette varmasti tietoisia myös siitä, ettei neuvosto ole päässyt yhteisymmärrykseen komission suosituksista liittymisneuvottelujen avaamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Monet maat, nämä molemmat maat ovat kuitenkin työskennelleet lujasti päästäkseen siihen pisteeseen, jossa liittymisneuvottelut voitaisiin avata. Komissio, anteeksi, neuvosto on sitoutunut antamaan selkeän viestin lokakuun loppuun mennessä neuvoston puheenjohtajana. Minun täytyy sanoa, että olen syvästi